Der Puhemies. Arvoisat kollegat, jatkamme istuntoamme. Eilisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat tarjolla. Onko mitään huomautettavaa pöytäkirjaan? Jos ei ole, niin pöytäkirja on siten hyväksytty. Sitten valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanoon liittyen EPPn puolelta olen saanut pyynnön, joka koskee seuraavaa. Naisasiain valiokunnassa kollega Shivan ei ole enää jäsenenä mukana. Onko siihen mitään huomautettavaa? Jos ei, niin silloin tämä pyyntö on hyväksytty. Seuraavana siirrymme keskusteluun koskien ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset. Ensin Pakistan vähemmistöministeri Batin murha. Hänhän ensin puheenvuoron saavat tekstin laatijat. Ensimmäisenä kollega Lambert, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia, puhemies. Me kaikki olemme olleet hyvin järkyttyneitä ja kauhistuneita sen jälkeen, kun ministeri Shabbat murhattiin. Mehän tunnemme hänet täällä parlamentissa. Hän on käynyt täällä, hän on tavannut meistä monia, mutta myös siksi, että tämä on jälleen erittäin symbolinen surmaaminen. Tässä on hyökätty ihmistä vastaan, joka halusi sovittaa yhteen kaikki vähemmistöt Pakistanissa. Täytyy myöskin muistaa, että olemme surullisia emme pelkästään hänen perheensä vuoksi, vaan kaikkien perheiden vuoksi, niiden perheiden, jotka on surmattu terroristihyökkäyksissä Pakistanissa. Ja tälläkin viikolla kaksi tällaista hyökkäystä on tehty ja niissä – sai surmansa enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi Lontoon metropomiiskussa. Eli kansaa pelotellaan, demokratia heikkenee Pakistanissa, ja nyt nähdään, miten tiettyjen vaalipiirien väestörakenne muuttuu, koska ihmiset pelon takia lähtevät alueelta pois. Päätösasema on mielestäni tärkeä, mikäli haluamme jatkaa ja tukea tätä työtä, mitä tulee suvaitsevaisuuteen ja vastavuoroisen ymmärtämiseen. Ja haluaisin korostaa, että tätä tarvitaan Euroopan unionin sisälläkin. Jotkut ministerien lausunnot viime aikoina eivät ole olleet kovin avuliaita, joten me tarvitsemme nyt johtajuutta Pakistaniin ja Euroopan unioniin. Kiitos. Vielen Dank, Lambert. Kiitokset, kollega Lambert. Seuraavana kollega Schake, yksi minuutti. President. Despite... Kiitoksia, puhemies. Vaikkakin vähemmistöministeri on pyytänyt äh, suojaa useamman kerran ja murhaukkauksesta huolimatta, tämä ei koske pelkästään häntä ja hänen rakkaintaan, vaan myöskin kaikkia, jotka haluavat rauhaa Pakistanissa. Tämä on draama Pakistanille myöskin muille. Miksi viranomaiset sitten kieltäytyvät äh, ministerin pyynnöstä luonikestävään autoon ja turvamiehiin. Hän oli ihmisoikeuksien puolustaja ja hän on myöskin tässä Sabir Tadirin työn, joka on tehnyt myöskin työtä tämän asian, ettei hän murhattiin maaliskuussa. Me tarvitsemme konkreettisia toimia hallituksessa. Heidän pitää noudattaa kansainvälisiä standardeja, ja asettaa vastuuseen näistä teoista. Ja unionin tulee rahoittaa kansalaisyhteiskuntaa, että voidaan lähentyä demokraattisia arvoja maassa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Saake. Seuraavana kollega Giringa de Ydenberg. Kiitoksia. Euroopan parlamentti on hyväksynyt viime aikoina kolme päätöslausumaa liittyen Pakistanin uskonnonvapauteen. Ja viime toukokuussa Tästä puhuttiin täällä Strasbourgissa ja paikalla oli silloin ministeri Pati. Ja nyt puhutaan sitten hänen kuolemastaan. Ja se, että korkea-arvoinen virkamies on murhattu, tarkoittaa sitä, että kukaan Pakistanissa ei saa puolustautua fundamentalista ja vastaan. Uhka ei kohdistu niihin, jotka puhuvat näistä asioista virallisesti. Ja nyt EUn politiikka Pakistanin suhteen ei ole ollut tehokasta. Ja siksi ehdottaisin, että järjestämme neuvotteluita Pakistanin vähemmistöjen edustajien kanssa. Ja ulkosuhdehallinnon tulisi toimia ja reagoida Islamabadin tapahtumin ennen kuin tulee lisää uhreja. Kiitokset. Seuraavana

Kiitokset edustaja Korhola. Seurana kollega Van Dalen yksi minuutti. Edustaja, arvoisa puhemies, tilanne on hankala. Murhaiskuja toteutetaan ja hallitus ei halua puuttua tilanteeseen. Viime tammikuussa kuvernööri Tasir murhattiin ja muutama päivä sitten ainoa kristitty edustaja Batti parlamentissa. Meidän täytyy saada aikaiseksi jotain muutoksia. Kyse on yhteistyöstä Afganistanin kanssa. Me tiedämme, että miljoonia euroja menee koulutukseen ja infrastruktuurien rakentamiseen ja uskonnollisen dialogin aikaansaamiseksi. Meidän täytyy vaatia uudistuksia koulutusjärjestelmään. Meidän täytyy varmistaa, ettei nuoria johdateta terrorismin tielle meidän täytyy tuomita tämän tyyppinen toiminta. Ja kyse ei ole vain lännen edusta, vaan jos Pakistanin viranomaiset eivät saa otetta tästä tilanteesta, niin silloin maa jää ekstremismin ääriliikkeiden suohon, ja se ei olisi hyvä asia. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Van Dalen. Seuraavana kollega Tavares, kaksi minuuttia. Puhemies, Nämä kiireelliset asiat, joita meillä on tänään parlamentissa käsittelyssä, ne ovat usein aika rajallisia vaikutuksiltaan. Mutta kun kyseessä on mielipidevapaus, uskonnonvapaus maassa kuten Pakistan, voimme ainakin tehdä kahdenlaisia asioita. Ensinnäkin voimme auttaa toleranssia, henkeä suvaitsevaa henkeä Pakistanissa. No tämä ei ole mikään suuri tavoite, mutta tämä on ensimmäinen askel kuitenkin. Tärkeä askel tässä keskustelussa eteenpäin. Tämä viesti Pakistanin suurlähettiläille, että heidän pitää puolustaa siellä vapauksia. Ja Pakistanin hallitukselle voidaan todeta selkeästi, että ei käy, että fanaatikot toivat mukaan siellä kaikkien nimissä. Se ei pidä paikkaansa. Jos me tiedämme, mitä Pakistanissa on tapahtunut tai mitä esimerkiksi on tapahtunut maissa kuten Indonesia, niin tässä nähdään selvästi se, että hyvin puheliaat fanaatikot väittävät puhuvansa kaikkien puolesta, vaikka puhuvat oikeastaan vain pienen vähemmistön puolesta. Eikä hallitus ole aina silloin välttämättä ensimmäisenä puolustamassa kansakuntansa vapautta rikoksoikeudellinen vapaus, jolla he toimivat, on tietenkin tyrmistyttävää. Ja tämä voi johtaa maan sitten kyllä kaaukseen loppujen lopuksi. Ja johtaa myös suvaitsemattomuuteen. Nytkin voimme vaatia, että herra Patin murha tutkitaan tarkkaan. Muissakin murhatapauksissa on tehty tutkimuksia, jotka eivät kyllä eivät johtaneet mihinkään, mutta olisi kuitenkin tärkeää estää se, että poliisi ja turvallisuuspalvelut Pakistanissa jatkaisivat tätä kummallista toimintaansa, mitä he ovat tähän mennessä tehneet, kuten esimerkiksi Penasi Puton pääministerin, entisen pääministerin murhan yhteydessä tehdyissä tutkimuksissa oli. Ääriliikkeet eivät saa esittää puhuvansa kansan puolesta, vaan meidän pitää antaa tukemme demokratialle. Kiitoksia. Seuraavana ryhmien puolesta edustaja Mauro, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. shabazz Bhatti murhattiin niin sanotun Jumalan pilkka lainsäädännön nimissä ääriliikkeiden taholta. Aika usein he käyttävät Jumalaa hyväkseen oman vallanhimonsa lisäämiseksi. Me olemme kiittää ja kunnioittaa Savaspaattia työstä, jotka ovat tehneet viime vuosina. Tällainen suuri uhraus pitäisi olla myös, pitää olla myös vaikutuksia eurooppalaiseen ulkopolitiikkaan. Koska tällaiset suuret teot korvavat kyllä ne tuhannet sanat, joita täällä on sanottu hiljaa. Viime kuukausina unionit oikeastaan neuvosto ja parlamentti ovat menettäneet aikaa kun olemme näissä heikoissa tuomitsevissa asiakirjoissaan puhuneet kristittyjen oikeuksista. Kuitenkin kristittyjä samalla murhataan. Ja samalla sitten taas äh, ei tapahdu mitään. Joten hyvä, että neuvosto ja komissio katsovat tässä yhteydessä parlamentin suuntaan, ottaisivat meistä esimerkkiä. Kiitokset kollega Mauro. Seuraavana kollega Steiler, yksi minuutti. Kiitoksia. Minäkin haluan kunnioittaa Shabisbatin rohkeutta. Ja monet kollegat tapasivat hänet henkilökohtaisesti ja hän oli hyvin määrätietoinen ja hän puolusti Pakistanin vähemmistöjä. Se on esimerkki meille kaikille. Ja hän riskeerasi elämänsä ja hän tiesi, että uhat olivat yhä suurempia ja hänen rohkeutensa täytyy tunnustaa. Hän menetti henkensä ja me olemme menettäneet täällä ystävän. Eli mitä voimme tehdä? Päätöslauselmassa on lukuisia tärkeitä kohtia, Siinä puhutaan siitä, että pitää ottaa yhteyttä toimielimiin ja miettiä vapaa, uskonnonvapauskysymyksiä yhteiskunnassa. Se on keskeistä. Ja komissio, kun se keskustelee myöskin kauppa-asioista, ihmisoikeuskysymykset on myöskin otettava esille. Kohdassa 19 siinä puhutaan Pakistanin islamisen tasavallan tilanteesta ja demokratiasta. Ja viime kädessä me kaikki haluamme varmistaa että surun valittelumme menevät perille ja puhemies kirjoittaa Batin äidille kirjeen ja sekin on hyvin merkittävä ele. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Jäätteenmäki, yksi minuutti. Herra puhemies, Batin murha on toinen korkean tason Pakistanin virka henkilön murhaa muutaman viikon sisällä. Sekä Bati että Tassirin murhia on tutkettava perusteellisesti ja vastuussa olevat henkilöt on tuomittava. Haluaisin ottaa Pakistanin liittyvän toisenkin ihmisoikeuskysymyksen esille, nimittäin Balochistanin alueen tilanne. Balochin vähemmistö joutuu jatkuvasti se painostuksen alle ja Amnesty Internationalin mukaan ainakin 90 alueen asukasta on hävinnyt tai heidät on murhattu. Monet muutkin henkilöt, kuten opettajat, avustustyöntekijät ja muut, ovat joutuneet vainon ja uhkailun kohteeksi. Euroopan parlamentin ja EUn on annettava selkeä viesti Pakistanille ja vaadittava Pakistanin hallitusta tekemään parhaansa tämän tyyppisen tilanteen välttämiseksi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Jäätteenmäki. Seuraavana kollega Kil Nielsen, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ces assassinats sont évidemment... Nämä murhat tietysti ovat sietämättömiä, mutta sen lisäksi on tämä rankaisemattomuuden ilmapiiri, vaikka hyökkäyksiä on yhä enemmän. Ja Pakistanin kansalaiset ja uhrien perheet ikävä kyllä eivät voi odottaa kovin paljon tuomioistuimelta, joka on täysin korruptoitunut. Tutkijat ovat huonosti koulutettuja ja syyttäjät samoin. Nämä käsittelyt kestävät vuosikausia ja rikoslainsäädäntö erityisesti tarvitsee kipeästi uudistusta, jotta se olisi uskottava sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Erään tutkimuksen mukaan, jonka Henrik Böll tutkimus teki yliopistoissa, nuoret pakistalaiset uskovat, että oikeusjärjestelmän uskottavuus on tärkeämpää maan selviämisen kannalta kuin armeija tai parlamenttijärjestelmä. Euroopan unionin täytyy siis käyttää kaikkia tarvittavia välineitä, joita sillä on käytössään, jotta voidaan vahvistaa oikeudellista yhteistyötä Pakistanin kanssa. Kiitokset. Seuraavana kollega Tänök. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies. Puhemies, yksi yhden jälkeen näistä nämä henkilöt, jotka ovat puhuneet uskonsa puolesta, ovat hiljentyneet siellä. Ja myöskin tämä vähemmistöministeri on nyt murhattu. Tämä koska hän ki, kuitenkin tämä oli ääriliikkeiden kanssa hyvin, hyvin pelo, typerä teko. Ja myöskin Punjatin alueen kuvernööri murhattiin vain oman, oman henkilöstön taholta. Tämä, miksi, minkä takia herra Paatia ei sitten muut viranomaiset meidän pitää kysyä herra presidentti Sadilarilta tähän vastausta. Toivottavasti korkea edustaja tulee painostamaan häntä, että voidaan estää Pakistanin yhteiskunnan vajomista ääriliikkeisiin. Hän oli suuri henkilö, hän oli rohkea henkilö, hän on menettänyt henkensä. Meidän demokraattinen pitää kunnioittaa hänen elämäänsä ja tämä antaa myöskin meidän varittelumme hänen rakastetulleen ja meidän surunvalittelumme hänen puolestaan. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Paljon kiitoksia edustaja Tanoik. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Puaska. Predsedajúci, vážený pán komisár, islamský zákon šaria vo svojom... Kiitoksia. Sharian mukaan jokainen, joka loukkaa islamia, tuomitaan kuolemaan. En tiedä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mutta ihmisoikeuksien ja uskonnon vapauden vastaiset loukkaukset islamimaissa ovat osoittaneet, että jotkut rikkovat näitä perusoikeuksia vastaan ja tekevät häikkikäilemättömästi työtä näitä ihmisiä vastaan, langettavat Fathan rohkeita vastaan. Bati ja Jamadini, heistä tuli uhreja tämän tyyppisen fanatismin tiellä. Tarkoituksena on uhkailla Pakistanin kansaa ja estää täten poliitikkoja uudistamasta maan järjestelmää ja jatkamaan keskiaikaisella tiellä. Me haluamme tukea islamilaisen maailman uudistuksia ajavia poliitikkoja. Meidän pitäisi löytää rakentavan vuoropuhelun keskustelufoorumin. Kiitoksia. Mm. Kiitoksia. Niin vielä yksi ennakkoon ilmoittautunut puheja, puhuja, kollega Czarnecki, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Me puhumme nyt ministerin murhasta, Kyseessä on mies, joka selkeästi puhui kristillisistä juuristaan, joka oli katolinen. Ja nyt puhutaan taas uudesta murhasta Pakistanissa. Ja tämä osoittaa, että tämän maan viranomaiset eivät hallitse tilannetta Pakistanissa. Tämä on mielestäni valtava ongelma, koska itse asiassa me emme nyt syytä Pakistanin presidenttiä tai Pakistanin hallitusta. Me vain toteamme, että ne eivät pysty turvaamaan edes niitä, jotka ovat osa hallitusta, ja niitä, jotka edustavat eri uskontoja kuin maan pääuskontoa. Vaihe vaiheelta tilanne Pakistanissa käy yhä pahemmaksi ja maa näyttää olevan täynnä islamilaista vihaa kaikkia muita uskontoja vastaan, ja mielestäni meidän täytyy puhua tästä avoimesti. Oikein paljon kiitoksia, edustaja Tsarnetski. Seuraavaksi siirrymme käsittelyyn ilman puhujaluetteloa, ja sanottakoon, että monet ilmeisesti haluavat käyttää puheenvuoroa, ja koska ryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtajakin on paikalla, niin todettakoon, että me tarvitsemme hiukan enemmän joustavuutta näiden kiireellisten asioiden käsittelyn yhteydessä, varsinkin kun kiinnostusta on nyt Eli käydäänpäs läpi nämä puhujat. Ensimmäisenä kollega Gaaler, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Viikko ennen murhaansa puhuin Shamas Patin kanssa islamilaisparitsan toimistossaan. Hän oli varasta tietoinen, mutta vielä enemmän häntä kiinnosti se, että, että viime kuukausien aikana saman Tassirin Punjabin kuvernöörin murhan jälkeen, että monet ovat sitten piiloutuneet tämän jälkeen ääriliikkeiden haasteelta. Ministerit, MEPit, edustajat, asianajajat ihmisoikeusaktivistit eivät uskaltaneet enää esittää kantojaan näiden ääriliikkeiden suuntaan. Ja tämä on varmaankin se vetomus Pakistanin suuntaan tälle. Heidän pitää olla yhdessä suvaitsemattomuutta vastaan, koska muuten kaikki puhalletaan pois sieltä. Hän pyysi Jumalanpilkka lainsäädännön muuttamista. Ja tämän takia pyydän myöskin parlamentin tukea siinä, että tämä Jumalanpilkka laki muutettaisiin hänen toiveensa mukaan. Tämä olisi selkeä viesti ääriliikkeitä vastaan. Italo. Kiitokset kollega Gaaler. Seuraavana edustaja Kutas, yksi minuutti. Mulțumesc, domnule președinte. Asasinarea ministrului pakistanez pentru minorități, domnul... Kiitoksia. Vähemmistöministerin murha tapahtui keskellä Jumalan pilkka kiistaa. Ja mielestäni suvaitsemattomuus, johon tämä laki perustuu, johti näihin murhiin, ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden puolustajien murhiin. Kansalaisyhteiskunta ja media on hyvin pitkälti tuominnut tämän murhan. Ja tämä on tietysti tavallaan myönteistä. Pakistanin hallituksen on valmistauduttava ja ennaltaehkäistävä vastaavia tapauksia, ja sen on ponnisteltava erityisesti, jotta se voisi tukea demokraattisia arvoja, jotka on kirjattu Pakistanin perustuslakiin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Likrip, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Euh, à mon tour... Kiitoksia, puhemies. Minäkin olen hyvin järkyttynyt tämän pelkurimaisen murhan jälkeen. Kyseessähän oli siis ministeri, joka vastasi vähemmistökysymyksistä. Tämä murha, joka oli siis terrorismiteko, on yksi murhista. Pakistanissa on muitakin ihmisoikeusaktivisteja ja naisten oikeuksien tukijoita murhattu. Eli me haluamme nyt heti vedota Pakistanin hallitukseen, jotta se tutkisi tätä pelkurimaista murhaa ja tehokkaasti takaisi henkilöiden turvan, kun heitä uskonnolliset fanaattikot uhkaavat. Ja tämä ei koske pelkästään Sherry Raymania, vaan hyvin monia muitakin. Ja ehdottomasti haluan, että kaikki EUn toimielimet ottavat neuvotteluihin mukaan, kun puhutaan esimerkiksi EUn ja Pakistanin välisestä yhteistyösopimuksesta, että on noudatettava uskonnonvapautta ja ihmisoikeuksia. Kiitos. Paljon kiitoksia. Lopuksi vielä kollega Chileska. Po raz kolejny zajmujemy się kwestią łamania praw człowieka w Pakistanie. Tym razem Kiitoksia, herra puhemies. Taas puhumme Pakistanista, tällä kertaa ministeri Batin murhan takia. Hänhän vastusti Pakistanin jumalanpilkkalakia. Hän oli suvaitsevaisuuden puolesta puhuja Euroopan parlamentin päätöslauselma on esimerkki siitä, mitä me olemme asiasta mieltä. Me vastustamme tätä Pakistanin vääristynyttä tilannetta, mutta me osoitamme myöskin, että me puhumme uskonnollisten vähemmistöjen puolesta puhuja, koska he joutuvat usein kärsimään tilanteesta. Haluaisin korostaa seuraavaa tärkeää seikkaa. Meidän tulisi tukea kansalaisjärjestöjä taistelussa ihmisoikeuksien vahvistamisesta tässä maassa. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Chiliska. Näin päätämme keskustelun tästä aiheesta. Siirrymme komission kannanottoon. Kollega Haan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Periaatteessa me olemme Tuomenet myöskin Punjabin Salman Taserin murhan, niin sitten muutama viikko sen jälkeen, kun tämä väkivalta jatkui, niin toinen kolmatta Shabas Pati murhattiin, siis vähemmistöministeri Pakistanin hallituksesta. Ashton on tuo, tuominnut tämän murhan selkeästi ja esittänyt myöskin huolet, huolestuneisuutensa tässä sitä ilmapiiristä, joka Pakistanissa tällä hetkellä vallitsee, joka on johtanut tähän tilanteeseen. Rabati oli ainoa kristitty Pakistanin hallituksessa. Hän, hän oli tunnettu siitä, että hän puolusti ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta. Hän oli yksi niitä harvoja ääniä, jotka olivat vielä jäljellä, jotka uskalsivat vielä puhua ääneen asiasta. Ja hän oli myöskin ur, murhauran uhkan ala, mutta silti hän ei ole lopettanut toimintaansa ja ei lakanut Pakistanin perustuslakia. Rova Ashton on ottanut yhteyttä Pakistanin hallitukseen, ottanut vastuunsa asiasta ja tarjoset soveltuvaa suojaa henkilöille, jotka ovat kansalaisyhteiskunnan tai muissa toimissa ja ovat vaarassa. Hallitus pyrkiikin viemään syylliset tuomioistuimen eteen, mutta hallituksen tulee myöskin sitoutua näihin asioihin ja viedä nämä rikkomuksen tekijät äh, ja rikolliset ja yllyttäjät äh, vastuuseen. Herra Patin ja herra Tassir olevat Jumalan pilkkalaisen kritisoijia, sitä pitää, tulee muuttaa. Mutta Tasirin murhan jälkeisessä tilanteessakin tilannetta ei muutettu. Ja pilkka laki, joka antaa kuoleman rangaistuksen, on vain vastainen niitä niitä periaatteita on tukea Pakistanissa. Tämä johtaa myöskin oikeuden väärinkäyttöön ja syrjintään uskonnollisten vähemmistöjen suhteen. Jos haluamme tukea Pakistanin demokraattista hallitusta, meidän pitäisi tehdä kaikki sen puolesta, kun se pyrkii estämään terrorismi-iskujen lisääntymistä. Siinä pitäisi myöskin pitäytyä niissä periaatteista, on meille määrätty.